No niin, neuvoston asetuksen 1698-2005 muuttaminen. Kohta kahdeksan esityslistalla, hyvät ystävät. Komissio on tehnyt ehdotuksensa meidän viimeisen valiokuntakokouksemme pohjalta ja sen jälkeen. Ja keskusteluissa tuli esiin tiettyjä huolenaiheita liittyen siihen, että yhteisrahoituksen lisääntyminen vuosille 2011 tai 2010 äh, voisi vähentää maaseudun kehitysrahoituksen osuutta jäsenvaltioissa. Ja sen jälkeen, kun tätä äh, ehdotusta on nyt tarkasteltu, niin riski ei näytä niin merkittävältä, että todella menetettäisiin äh, budjettivaroja tai että tämä, tämä aiheuttaisi haittaa kansallisille maksuosuuksille maaseudun kehittämisen etujen mukaisesti ja laajojen taloudellisten etujen ta takia kannattaisin, että tuemme komission ehdotusta mahdollisimman nopeasti niin, että se saataisiin toimintaan ennen vuoden 2011 loppua. Tätä silmällä pitäen olen laatinut tämän mietinnön ilman tarkistuksia ehdotukseen. Kuitenkin, hyvät kollegat, tällä viikolla kuulimme, että neuvostossa on ongelmia tältä osin. Neuvosto haluaa horisontaalisen ratkaisun myös muille rakennerahastoille. Joten koska tällä hetkellä hyväksyntä on jumissa neuvostossa, voimme käsitellä tätä asiakirjaa aivan tavalliseen tapaan niin, että asetamme tarkistusten jättämisen määrä ajan 26. lokakuuta ja sitten äänestämme tästä marraskuussa. Muuten olisimme toimineet kyllä hieman nopeammalla aikataululla, mutta koska asiat eivät etene neuvostossa, niin palaamme normaaliin käsittelyjärjestykseen. Anju on pyytänyt puheenvuorot. Meillä on täällä myös komission edustaja paikalla. Jos teillä on kysymyksiä, voitte niitä esittää. Anju. Chairman, what this apparently obscure... Hyvä puheenjohtaja, mitä, mistä tämä muistuttaa on sitä, että 560 miljoonaa euroa, 90 tänä vuonna yli 400 ensi vuonna on lykätty vuodelle 2013 ilman, että yhtään tiedetään, mistä tämä raha löydetään kahden vuoden aikana. Tämä rahoitusselvitys toteaa vain, että komissio katsoo, minkälaisia tarpeita on lisärahoitukselle ja sitten ehdotetaan budjettiviranomaiselle uusia toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että me otamme tämän rahan nyt ja sitten katsotaan, miten tämän kanssa vehkeillään kahden vuoden ajan. Tämä on hyvin harhaanjohtavaa, koska komission ehdotuksessa maksusitoumusmäärärahoista. määrärahoista. Ma caro adesso io darò la parola al direttore. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission edustaja Marinolle, jotta hän voi tässä hieman rauhoitella meitä tähän, tämän varan suhteen. Haluan kuitenkin painottaa kaikille kollegoille, että tämä asetuksen muutos, jota nyt käsittelemme, ei millään muotoa muuta yhteisön rahoitus- tai talousarviota, vaan se muuttaa EUn ja kansallisten jäsenvaltioiden maksuosuuksia maaseudun kehityksen osalta. Eli kokonaisbudjettiin tämä ei EU-ssa vaikuta, vaan tässä joustoa muutetaan ohjelmien välillä niin, että ne jäsenvaltiot, joilla on tiettyjä ongelmia löytää kansallista rahoitusta, joka on siis maaseudun kehitysohjelmassa tällä hetkellä pakollista, niin jos ne eivät tähän pysty, niin ne pystyvät sitten ainakin täyttämään tietyn matalamman kiintiön, eli vähentämään tällä tavoin tuon maan osuutta Eli tässä ei voida nyt mitenkään pohtia koko n tai yhteisön talousarviota, koska siihen tämä muutos ei mitenkään vaikuta. Loretta Marino nyt voi kertoa meille asiasta hieman tarkemmin. Pääjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Se mitä sanoitte on täysin totta. Ei ole minkäänlaisia lisämäärärahoja myötä olisi tulossa budjettiin sitä kasvattamaan liittyen tiettyihin toimivaltakuluihin. Mitä sitten tulee itse maksuihin? Tässä parlamentin jäsen puhui 470 lisää miljoonasta maksuissa vuodelle 2012. Niin tätä lukua pitää tarkastella noin 14 miljardin maksu määrärahojen puitteissa vuodelle 2012, eli tämä on hyvin murto-osa tästä kaikesta, jota tässä nyt ehdotetaan. Kiitoksia, pääjohtaja Mayer. Kiitos. Minulla on kysymys komissiolle. Eli jos oletetaan, että maanviljelijällä on vaikkapa 100 000 euron investointi, ja olettaen, että kreikkalainen tai espanjalainen ää, ää, yhteisrahoitus, jossa on kysymys 70 prosentin omasta osuudesta valtion kannalta ja maanviljelijän osuus on 30 prosenttia. Ja silloinhan tässä mikään ei oikeastaan muutu, vaan tämä 70 prosenttisia julkisia varoja niin siinä esimerkiksi Kreikka saa 20, on, maksaa 20 prosenttia, Eurooppa 80. Ja Euroopan osuus sitten 80 prosentista voidaan nostaa 90 prosenttiin niin, että Kreikka sitten maksaa enää 10 prosenttia tästä 70 prosentista. Eli maanviljelijä maksaa yhä vielä 30 prosenttia, julkinen osuus on 70 prosenttia, mutta tämän julkisen osuuden sisällä Kreikan ja Euroopan tasa-arvo, tasapaino muuttuu. E' giusto, ma penso sia meglio che lo dica la... Näinhän sen, se on, mutta parempi kuulla tästä vielä johtajalta. Kyllä. Näinhän se on. Se osuus, jonka Eurooppa maksaa, ja tässä tapauksessa Kreikka muuttuu, mutta viljelijän osuus ei muutu. Ja on niin, että koska Eurooppa maksaa enemmän, niin silloin tätä tointa voidaan soveltaa. Muuten voisi käydä niin, että sitä ei voitaisi toteuttaa, koska ei ole tarpeeksi kansallista yhteisrahoitusta. Va bene, credo che le eh, precisazioni... Kiitos. Tämä nyt varmasti tuli selväksi. Tässä syntyisi kilpailuvääristymää, jos viljelijöiden osuus, maksuosuus olisi erilainen eri maissa. Se, mikä tässä muuttuu, on tämä julkinen osuus ja tämä yhteys kansallisen ja EU-tason välillä, jotta vältetään se, että kansallinen maksuosuus jää toteuttamatta, koska kiintiö olisi liian korkea. Nyt kuitenkin kaikki näyttäisi olevan varsin selvää, mutta koska sanoin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 26.10. Meillä on vielä mahdollisuus myös palata tähän asiaan, koska neuvostossa hieman jumitetaan näiltä osin. Ja jos teille sopii, siirtyisin seuraavaan esityslistan kohtaan. Mehiläisten terveys- ja mehiläishoitoalan haasteet. Chaba siellä istuukin jo valmiina. Hyvät kollegat, nyt äänestämme tästä Tabancin mietinnöstä mehiläisistä. Tähän on jätetty 220 tarkistusta ja niistä on löydetty 18 kompromissiehdotusta esittelijän toimesta. Hienoa työtä, Chaba. Ja samoin kaikki varjoistelijat. Envi on jättänyt lausunnon, jossa on kymmenen kohtaa, josta äänestetään. Loput 47 tulevat katetuiksi mietinnössä. Haluatko Chaba käyttää puheenvuoron ennen äänestystä vai ei, vai siirrymmekö, siirrymmekö suoraan äänestyksiin? Ja tässä välissä voitte laittaa äänestyskorttina koneisiin. Chaba. I would like to only thank to my colleagues. Haluaisin kiittää kollegoita varjoesistä varjoesittelijöitä ja avustajaani ja kaikkia kollegoita EPPstä, Aldesta, Vihreistä, hyvästä yhteistyöstä. Kiitokset läheisestä yhteistyöstä Rova Lullingille, kaikille. Kiitoksia. Bene, grazie. Allora adesso procedi. Kiitoksia. Nyt sitten siirrymme äänestämään ja lähdemme koneellisesti liikkeelle koneäänestyksellä, jos olette valmiita. Äänestykset alkavat ja ensin tarkistus 48. 48. Ovatko kaikki äänestäneet? Annetaan Markinkin tässä vielä äänestää 48. No niin, tuliko valmista? Äänestys päättyy. 48 on hyväksytty. Seuraavaksi Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Kompromissi nelosesta. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 59 Morvai. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 59 on hylätty. Seuraavaksi 60. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi viisi Äänestys alkaa ja päättyy. Kompromissi 5 on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 72. Silvestri, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 72 on hylätty. Okay. A new one. Yeah. Ok. Allora ripetiamo il voto. 72 otetaan uudelleen Silvestris. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, että äänestimme uudelleen, koska tämä menikin läpi yhdellä äänellä. 73. Äänestys alkaa. 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa. 73 on hylätty. 74 läviä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksy. 77 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Taisimme hypätä tässä 75 yli. Otamme sen seuraavaksi Rubiks 75. Äänestys päättyy. Sanoisin, että se on hylätty. 78 seuraavaksi. 78. Se on hylätty. 79. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 80. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty, sanoisin. Hylättyhän se on. 81. Äänestys alkaa. Lylling ja muut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäkaksi seuraavaksi. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä on hylätty. 83. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Sitten 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin, että se on hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi ympäristövaliokunnan tarkistus 18. Äänestys alkaa. Envi 18. Se ei mene läpi. Se on hylätty. Tämä oli hyvä merkki. Sitten 87 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Varmaankin hylätty. 88 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 95. Ashworth. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty. Seuraavaksi kompromissi seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sataneljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa 105 on hylätty. Sitten sitten 106. Wojciechowski. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 107. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110. Älkää äänestäkö itseänne vastaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 110 on hyväksytty. 111 paksas. Äänestys alkaa ja päättyy. 111 uskoakseni hylätty. 112. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan. 113. Äänestämme siitä. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Luulenpa, että se on hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sata seitsemäntoista seuraavaksi. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 21, ympäristövaliokunta 21, äänestys alkaa. Eiköhän tämä mene läpi. Tämä meni läpi. Kompromissi 9, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 121. Hylätty. 122. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksyt. Seuraavaksi Envi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin, että se on hylätty. 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin, että se on hyväksytty. Envi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 139 lavia. Äänestys alkaa. Sitä emme voi hylätä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 152 on hyväksytty. Seuraavaksi Envi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Envi 36. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylä, ö, hyväksytty. 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 172. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Yksi seitsemän neljä. Ashworth. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 175 on hylätty. Sitten Envi 39. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Envi 40. Äänestys alkaa. Sama enemmistö, hylätty. Ja vielä lopuksi Envi 41. Äänestys alkaa. Taitaa olla sama tulos. Kyllä, hylätty. Sitten kompromissitarkistus 15. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Hyväksytty. 179 lavia seuraavaksi. Äänestys alkaa. 179. Katsotaanpa kuinka käy. Tarkas. Tiukalle meni. Hylätty yhdellä äänellä. Minun vikani taisi olla. 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 182 Downtown ja siihen liittyy Michelin suullinen tarkistus. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tehnyt tarkistuksen, koska siinä mallissa, kun teksti on, niin teknisesti ei ollut mahdollista hyväksyä kompromissia. Tar- tarkoituksena on ottaa tämä viitearvo mukaan ja että eläinlääkkeet, jota täällä otetaan tämä 10 ppb arvo viitearvoksi. Se on se ajatus, joka tänne halutaan lisätä. Grazie Michel. Se non ci sono obiezioni da parte di nessun Kiitos Michelle. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin äänestämme tarkistuksesta tällä tavoin suullisesti muutettuna. Hyvä. Eli 182 äänestys alkaa ja päättyy. Michelle, vakuutit meidät kaikki. Tämä on hyväksytty. Tai no ei, et nyt aivan kaikkia. Jose ei tainnut olla aivan samoilla linjoilla. 184 seuraavaksi äänestys alkaa. 184. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 185. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. sen yhdellä tavalla sitten tämä taas muuttuu. Kuka sillä nyt näyttää, kuinka pitäisi äänestää? Kompromissi 16 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 190 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 193. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 193 on hyväksytty. 194. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 195. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 201 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 201 on uskoakseni hyväksytty. Sitten 202. Garcia Perez. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Sheva 203. Äänestys alkaa. 203. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 205. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 205 on hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Dantainen 214. 214. Äänestys alkaa. Nyt Jose taitaa olla tässä samalla linjalla kuin tämä. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 215. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2.18 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 219. Kasmarek. Äänestys alkaa. 219. Äänestys päättyy. Hylätty. 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äh, johdantasan kappaleet. Ensin ykkönen. Se taitaa olla hyväksytty. Seuraavaksi kakkonen. Äänestys alkaa. Sama enemmistö. Hyväksytty sekin. Ja kolmonen. Kolmonen on hylätty. Sitten kompromissi ykkönen. Äänestys alkaa ja päättyy johdantosan kappaleesta siis nyt. Hyväksytty. Seuraavaksi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestämme siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymppi. osa B, 10. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 12. Tarabella. Äänestys alkaa. 12 päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Tämä taitaa olla hylätty. Seuraavaksi 15. Äänestys alkaa. Sama enemmistö hylätty. 16. Äänestys alkaa. tasan kappale C. Tarkistus 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Johdantosa C17. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. 19. Siitä ei tarvitsekaan äänestää. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi kolme seuraavaksi. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 40. Dantajan seuraavaksi. Äänestys päättyy. Nyt ei tainnut Michelle mennä kyllä tämä läpi. Äänestys päättyy. Tämä on nyt valitettavasti hylätty. 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Taitaa olla hyväksytty. 41. Äänestys alkaa. Nyt äänestys on alkanut ja päättynyt hylätty. 42. Puheenjohtaja korjaa 43. 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten päätöslauselmat. Puheenjohtaja korjaa siirrymmekin loppuäänestykseen tässä muodossa muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätöslauselma näin muutettuna on hyväksytty äänin 32 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Onnittelumme menevät esittelijä Tavagille. Seuraavaksi kohta 10 esityslistalla. Punto 10 ordine del giorno, ci siete? Ovatko kaikki vielä kartalla? Kohta 10. Vai haluatteko pitää tauon? Etenemissuunnitelma siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050. Valmistelija tälle lausunnolle on Gladfelder. Kuten tiedätte, kollegat, 19.9. meidän piti lykätä lausuntoa, lausunnosta äänestämistä. Tarkistuksia on jätetty 68 tähän lausuntoluonnokseen. Ja valmistelija yhdessä varjo valmistelijoiden kanssa on laatinut jotakin kompromissitarkistuksia, jotta tämä sujuisi hieman helpommin. Jos Gladfelder haluaa käyttää puheenvuoron, siihen on nyt mahdollisuus. Ei, hän ei halua, joten voimme siirtyä suoraan äänestämään. Pikaa pikaa äänestämään. Ensin kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 1 on hyväksytty. Kompromissi 7. George Lyon. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Kompromissi kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Seitsemäntoista. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksikymmentäneljä seuraavaksi. Danchila. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 seuraavaksi. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ensin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Uskoisin, että se on hylätty hylätty. Sitten toinen osa tarkistuksessa 29. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kolmekymmentä seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Taitaa olla hyväksytty. Kyllä. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 päättyy. Tasa peli eli hylätty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä meni läpi. Kompromissi neljä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksy. 37. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, tarkistus 38. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. 39. Äänestys päättyy. Hylätty. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Äänestys alkaa. 41. Äänestys päättyy. Hyväksyt. 42. Mm, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 4-4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 4-4 on hyväksytty. 4-5. Äänestys alkaa. Sama enemmistö. Hyväksytty. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 49. Paulson ja muut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Elisabeth. Oletteko äänestäneet? 51 on hyväksytty. 52. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 5-3. Äänestys päättyy. Sanoisin, että se on hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisi on hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 60 on hyväksytty 61. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. 62 alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 6.3. Alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 6.4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6.5. Äänestys alkaa. Elisabeth. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68. Viimeinen äänestys. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 68 on hylätty. Nyt sitten loppuäänestys tästä lausunnosta tällä tavoin muutettuna. Kollega Gladfelderin lausunto siis. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä, joten läpi meni. Onnittelut Gladfelderille. Bene, proseguiamo col punto 11. Sitten kohta 11 esityslistalla viimeinen ponnistus. Luis Manuel Capula Santosin lausuntoluonnos. Kuten tiedätte, hyvät kollegat, 30. elokuuta hyväksyimme 45 budjettitarkistusta, joita valiokuntamme jäsenet jättivät vuoden 2012 talousarvioesitykseen. Nyt meidän täytyy äänestää lausuntoluonnoksesta, jonka Kapulas Santos on laatinut koskien parlamentin kantaneuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012. 25.7. nämä muutokset neuvostossa tehtiin ja tähän on jätetty yhdeksän tarkistusta. En anna nyt puheenvuoroa Luisille, koska hän ei ole paikalla, eikö näin, eikö näin ole? Joten siirrymme välittömästi äänestämään Lähdemme liikkeelle äänestysluettelon mukaisesti. Oletteko valmiita? Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Yhtenä ryhmänäkö? Ei se tässä käy, koska tässä on nyt jotenkin näkemyseroja. Ykkönen äänestys meni läpi. Kakkonen äänestys alkaa. Kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme. Hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei vielä. Kolmonen on hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nelonen on hyväksytty. Viisi. No niin, tässä se nyt tulee. Äänestys alkaa ja päättyy. Viisi on hylätty. Kuusi. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? hyväksytty. Ja lopuksi yhdeksän Jegle. Äänestys alkaa. Hyväksytty sekin. Sitten loppuäänestys tästä lausuntoluonnoksesta muutetussa muodossa. Oletteko äänestäneet? Hyvä, hyvä. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Äänin 31 puolesta, kolme vastaan, joten näin parlamentin kanta talousarvioesityksen vuodeksi 2012 neuvoston muuttamassa muodossa on nyt hyväksytty. Ja onnittelut Kapulas Santosille. Lavia on pyytänyt puheenvuoroa. Niin puheenjohtaja, voinko kysyä tästä asiaa? Tässä siis me laadimme lausunnon budjettivaliokunnan mietintöön varainhoitovuodelle 2012, koska tämä teksti on jo hyväksytty, ja sanoin tämän nyt tässä vaiheessa, koska en halunnut tähän aikaisemmin puuttua. Ehkä tästä meidän äänestyksestä me ei nyt ollut kovinkaan paljon hyötyä. Ehkä aikataulujen rukatessamme meidän tulisi toimia niin, että nämä lausunnot saataisiin laadittua ajoissa, että niistä olisi jotakin hyötyäkin. Puheenjohtajan mikrofoni. Chiedo scusa. Bene, se non ci sono altre obiezioni... No hyvä, jos muita huomioita ei ole, siirrymme nopeasti kohtaan 12. Monivuotisia viljelykasveja koskevat Euroopan tilastot. Esittelijä Maria Nedelcheva. Hän onkin siellä lähtökuopissa. monivuotisia viljelykasveja koskien kerron teille, että 21.9. järjestetty neuvottelu johti kompromissin neuvoston ja komission kanssa. Ja kompromissiteksti on jaettu kaikille. Haluaisin kiittää ensinnäkin neuvotteluryhmää, erityisesti esittelijä Nedelcheva tästä hienosta tuloksesta kolmikantaneuvotteluissa. Nyt annankin välittömästi puheenvuoron Marialle, ja jos muita huomioita ei ole, niin menemme sitten eteenpäin. Maria. Monsieur le Président, chers collègues, le consensus... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme löytäneet kaikkien parlamenttiryhmien välillä konsensuksen ja tämä tietenkin helpottaa kompromissia myöskin komission ja neuvoston kanssa. Minä haluaisin myöskin kiittää näitä varjoesittelijöitä ja samoin myöskin valiokuntamme sihteeristöä ja myös neuvonantajia, jotka ovat hyvin paljon tehneet työtä tämän paperin eteen. Meillä 21.9. trilogi ja me pääsimme kolmen instituution väliseen kompromissiin. Kompromissi e, vastaa niitä e, tarpeita, joita meidän valiokuntamme on esittänyt. Eli tällä tarkoitan luotettavia yksinkertaisia tilastoja ja vähempää hallintoa, byrokratiaa eh, koskien sekä kansallista hallintoa että maanviljelijöitä. Varjoesittelijöiden kanssa me olemme todenneet, että Euroopan parlamentissa vallitsee konsensus ja meillä on myöskin monia asioita yhteiseen neuvoston ja komission kanssa. Meillä on kuitenkin eräitä huolenaiheita. aiheita. Ensinnäkin artiklat 1, 2 ja liitteet. Neuvosto ehdotti e- erottelua e- omenapuiden ja päärynäpuiden välille. Se on aivan loogista, mutta se keskuskysymys onkin artikla 13. Miten, e- miten tämä kattaa nämä tilastot? Me olemme löytäneet kompromissin joka tyydyttää sekä parlamenttia että valiokuntaa. Tällä tarkoitan, että kansallinen hallinto ja tiloilla oleva hallinto vähenevät. Sitten on sovittu poikkeuksesta ja siitä päivästä, johon asti poikkeusta voidaan hakea. Ja tämä on tietenkin rajoitettu ja tämä annetaan niille maille, joiden on vaikea sopeuttaa järjestelmiään. Ja tämä jatkuu tämä poikkeus vuoteen 2013. Minä haluaisin sanoa vielä, että tämä lopputeksti on, lopullinen teksti on mielestäni hyvä. Ja erityisesti se vastaa meidän tavoitteitamme sellaisina, kun me tässä omassa valiokunnassamme ne määrittelimme. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita työstä ja myöskin äh, Agrin äh, sihteeristö. Brava Maria, ottimo, grazie. Adesso se äh, ci sono altri... Kiitokset tästä. Haluaako joku muu ottaa tähän jotain kantaa? Mikäli ei, niin äh, Marjalla on mandaatti jatkaa loistavaa työtään. Kiitokset. Sitten siirrymme erittäin tärkeään kohtaan, kohtaan 13. Komission antamat tiedot epäsuotuisille alueille tulevaisuudessa myönnettävästä tuesta. Hyvät kollegat, minua ilahduttaa saattaa saada kertoa teille, että Loretta Riino, pääjohtaja komissiosta, tulee esittelemään meille tulevaisuuden näkymiä liittyen tulevaisuudessa myönnettävästä tuesta epäsuotuisille alueille. Me olemme saaneet tästä tietoa aikaisemmin jo komissiolta ja on tärkeää, että voimme osallistua tähän keskusteluun. Asia on hyvin tärkeä ja annan puheenvuoron välittömästi johtaja Marinokselle. Thank you very much. Kiitos. Varmaankin me ymmärrämme kaikki, missä kohdassa olemme nyt menossa tämän asian suhteen. Ja meidän täytyy nähdä, mistä olemme tulossa, ja meidän täytyy myöskin muistaa, mitkä ovat nämä pääasialliset vaiheet olleet tässä prosessissa. joka koskee epäsuotuisia alueita haluaisin ensin edellä selvennyksillä aloittaa tämän puheenvuoroni. Te tiedätte, että tämä LFA-tuki perustettiin vuonna 1975 ja että näitä alueita on kolmea eri lajia. Vuoristoalueet, välialueet ja sitten erityisestä luonnonhaitasta kärsivät alueet. Ja tässä kun käyn näitä läpi, ovat nämä välialueet. Minä en aio epäsuotuisiin luonnonolosuhteisiin ja eh, vuoristoalueisiin puuttua. Haluaisin palata vuoteen 2003, jolloin tilintarkastustuomioistuin teki asiasta erityisraporttinsa. Silloin todettiin, että ei ole pitävää näyttöä siitä, että epäsuotuisten alueiden luokittelu olisi eh, validi. Täällä on hyvin 140 eh, indikaattoria, joilla asia määritellään. Ja silloin kun järjestelmää tarkistettiin vuonna 90-luvun alussa, niin silloin sitä vastustivat uudet jäsenvaltiot. Tilintarkastustuomioistuin ehdotti, että tätä luokittelua parannettaisiin ja suositteli myöskin, että sopivampi indikaattorijoukko otettaisiin käyttöön. Ehdotettiin myöskin koko järjestelmän tarkastamista ja yleistä mm, valvontaa koko järjestelmän osalta. No niin, täyttää taustaa vasten, kun uutta ohjelmakautta valmisteltiin vuosille 2007-2013. Komissio aloitti työnsä. Tarkoituksena oli eh, siirtyä kansallisesta rajoittamisesta eh, tällaiseen yhteisörajoittamiseen. Täällä oli tuottavuusindikaattorit, kuten keskisato mm, ja myöskin karjan pääluku olivat indikaattoreina käytössä siihen aikaan. Ja tämä koski siis koko yhteisöä. Kuitenkin sitten kun teimme laskelmia, niin huomasimme, että että tämä olisi johtanut 60 prosentin alueiden pienenemiseen. Tämähän oli tietenkin asia, jota jäsenvaltiot vastustivat. Mitä sitten tapahtui, kun neuvosto hyväksyi 1698 eh, asetuksen vuonna 2005? Neuvosto ehdotti, että järjestelmä pidetään voimassa tietyn ajan. Ja komissiolta pyydettiin, että se tarkal, tarkastelisi LFA-tukea ja esittäisi tulevia maksatuksia varten uuden järjestelmän, jota sovellettaisiin vuodesta 2010 eteenpäin. No sitten sisällöllisesti neuvosto päätti, että sosioekonominen kriteeri poistetaan täältä, jota käytettiin alueiden määrittelyyn. Tulevien aluemääritysten suorittamiseksi komissio ryhtyi toimeen 2005-2010 vuosille löytääkseen muudet fyysiset kriteerit käyttöön. Ja tätä varten perustettiin yhteinen tutkimuskeskus, jossa käytettiin maaperään liittyviä kriteerejä ja että näiden avulla voitaisiin sitten aluerajat määritellä. Tällä tavalla olisi saatu selkeä ja yksinkertainen menettely, joka olisi soveltunut kaikkiin maihin ja joka ei riippuisi viljeltävistä lajeista. E-, e, ilmasto- ja maaperäasioista vastaavien asiantuntijoiden e, tiimi perustettiin ja se oli tutkimuskeskuksen yhteydessä toimiva löydettiin kahdeksan uutta ilmastoon ja maaperään löytävää, liittyvää kriteeriä. Kahdeksan uutta kriteeriä maa, te, maanviljelyyn. Näitä kriteerejä sitten testattiin ja niistä keskusteltiin hyvinkin syvällisesti jäsenvaltioiden kanssa. Johtopäätöksenä oli, että tarvittiin tietoa jotta voidaan arvioida, miten tämä uusi alueiden määrittely, mihin se sitten johtaisi jatkossa. Ja haluttiin, että näitä mm, tietoja kerättäisiin kansallisesti ainoastaan. Tämä oli erittäin vaikea työ ja määräpäivä 2010, jota neuvosto pyytti, pyysi komissiota noudattamaan, sitä ei voitu noudattaa. Jotta neuvosto, Euroopan parlamentti ja eh, alueiden komitea, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea olisivat eh, myöskin tämän tiedon ääressä, komissio teki asiasta tiedon anno vuonna 2009. Tässä tiedon annossa er, kerrottiin uudista mahdollisista eh, kriteereistä, joita käytettäisiin kansallisesti eh, paitsi vuoristoalueilla ja erityisesti luonnonhaitta haitasta kärsivillä alueilla. Täällä oli siis kriteerejä, jotka liittyvät maaperään ja ilmastoon, ja tällä tavalla näiden kriteerien arvon aivulla voitaisiin laatia yhtenäiset kriteerit kaikille alueille. En aio nyt näitä kriteereitä käydä tässä tarkemmin läpivalaisemaan. Mutta komission tiedonannossa on myöskin kuvattu fine-tuning-menetelmä, jota käytetään. No mitä, mikä tämä mekanismi sitten on? Se on mekanismi, jota käytetään silloin, kun maanviljelijät ovat ylittäneet kansalliset rajoitteet ja pystyvät tekemään työtään tarpeeksi eh, suur, suotuisissa oloissa, niin silloin näitä kriteereitä voidaan jättää käyttämättä. 2009 tiedonantoannosta tehtiin seuranta ja katsottiin, kuinka eh, jäsenvaltiot eh, ovat nämä, näitä biofyysisiä kriteereitä alueellaan soveltaneet. Ja sitten tässä katsottiin myöskin fine-tuningin onnistumista, kuten äsken kerroin. Erittäin paljon kahdenkeskistä työtä on tehty ja minun on todettava, että sekä jäsenvaltioissa että komissiossa on tehty todella paljon työtä, jotta näitä uusia kriteereitä on voitu testata. 27 maata ovat toimittaneet meille simulaation kriteerikäytöistä siellä on myöskin saatu sitten vaihtoehtoisia ehdotuksia. Olemme jäsenvaltioiden kanssa keskustelleet hyvin monissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ja myöskin maatalo, maaseudun kehittämiskomitean kokouksissa. Minun on todettava, että näiden keskustelujen tuloksena – Olemme tehneet eh, tiettyjä mukautuksia näihin kriteereihin, mutta tärkeämpi asia on se, että simulaatio on, on osoittanut, että nämä uudet kriteerit ovat luotettavia ja läpinäkyviä käytössä. niitä voidaan, siis tiettyjen alueiden mukaan ottaa voidaan objektiivisella kriteereillä puolustaa. Tällä hetkellä tilanne on se, kun asioita on mietitty ja YMPn uudistamista on pohdittu, sen, joka tapahtuisi vuonna 2013, niin pohdinnat eivät ole pelkästään alkaneet, vaan olemme jo päässeet pitemmälle. Se, että nämä uudet kriteerit ja alueiden määrittely ovat asioita, jotka kuuluvat e, ikään kuin pakettina e, vuoden 2013 jälkeiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan. komissio tulee käsittelemään ensi viikolla ja hyväksymään nämä asiat. Ja olen tietenkin sitten, kun komissio on hyväksyntänsä antanut, olen hyvin halukas keskustelemaan teidän kanssanne kaikista yksityiskohdista ja kertomaan niistä. mikä koskee maaseudun kehittämisasetusta vuoden 2013 jälkeen. E, voin tietenkin sanoa se, että nykyisiä kriteereitä käytetään 2013 vuoden loppuun saakka. Me työstämme näitä asioita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme ratkaista sen, mitkä asiat ovat vielä ratkaisematta, missä ongelmat ovat. Parin seuraavan vuoden aikana on, on selvää, että eräissä jäsenvaltioissa on enemmän työtä ja me tarvitsemme yksityiskohtaisempaa tietoa asiasta. Tämä on kuitenkin rahoituksellisesti sellainen asia, jota voidaan tukea. Tämä on teknistä apua, joka eh, jota tarvitaan ja uutta tietoakin täytyy siis vielä kerätä erästä jäsenvaltioista ja siihen tarjoamme teknistä apuamme. Mitä tulevalle tuelle näillä alueilla tulee, niin marraskuun tiedonannossa 2010 komissio toteaa, että tuotannolle pitää maksaa tukea luonnonhaittaa korvausten korvaamiseksi. Tässä tiedonannossa myöskin säädetään, että tulevat maksatukset tulevat perustumaan kestävän maatalouden harjoittamiseen tällaisella haitta-alueella ja olla valmiita eh, myöskin eh, hehtaaritukea maksamaan näillä alueilla – sillä tavalla, että ne tulevat YMPn toisesta pilarista. Hyvä puhemies, anteeksi puheenjohtaja. Tässä nyt on näkemyksemme viikkoa ennen kuin uuden asetuksen hyväksyntä tapahtuu ja katsotaan sitten minkälaisia kommentteja jatkossa minulla on LFA-alueista. Kiitos. Bene, comunque ringraziamo il direttore. Kiitos, kiitos päätellä tästä laajasta esittelystä. Nyt meillä onkin useita puheenvuoropyyntöjä. Voimme siirtyä keskusteluun. Herbert Dorfman ensin. Presidente, grazie. Kiitos, kiitos puheenjohtaja ja Rova Marino. Olen pyytänyt tätä keskustelua usein, joten kiitän sitä, että nyt meillä on tähän mahdollisuus. Se, mitä meille nyt tässä kerrottiin, vahvistaa kaikki hämmennyksen aiheeni tästä asiasta. Kuulimme nyt hyvin pitkään tästä ehdotuksesta ja siitä, mitä ensi viikolla on tulossa. Ehkä hän kuitenkin tässä unohti erään asian, eli sen, että tämä kävi myös parlamentissa. Parlamentti on ottanut kantaa tähän aiheeseen. Emme emmekä me sanoneet sitä, mitä johtaja tässä nyt juuri totesi. En lähde nyt toistamaan kaikkea, koska me kaikki muistamme varsin hyvin, mitä olemme tässä sanoneet. Olemme sanoneet, sanoneet että kriteereitä täytyy yhdistää ja että tässä täytyy toimia YMPn ulkopuolella, että tarvitaan paikallistason läsnäoloa. Emme ole pyytäneet mitään tällaista hienosäätöä, josta pääjohtaja puhui, vaan täysin erilaisesta hienosäädöstä oli meidän keskuudessamme puhe. Ja halusimme tietää tarkemmin, mitä komissiossa on tapahtunut, mitä ei ole tapahtunut. Tilanne halutaan nyt ratkaista niin, että kolmanteen erityisalueiden ryhmään halutaan hieman lisää joustavuutta. No, en nyt puhu tässä kovin pitkään, mutta koska toimin parlamentin esittelijänä tässä aiheessa haluan suoraan sanoa, että tunnen tulleeni tässä nyt hieman huijatuksi. Parlamentilla on nyt kaksi mahdollisuutta toimia. Se voi joko kieltää itsensä ja omat toimensa ja hyväksyä se, mitä komissio ehdottaa, jossa ei ole mitään mukana siitä, mitä poliittisesti parlamentissa on tuotu esiin, tai sitten parlamentti voi hieman kunnioittaa itseään ja toimia niin kuin pitää toimia. Tähän voidaan, voinkin päättää. Ensi viikolla meidän täytyy olla hyvin tarkkoina ja siitä eteenpäin, koska tämä on viljelijöille äärimmäisen tärkeä kysymys. Muistakaa, että joissakin jäsenvaltioissa tämä kysymys koskee noin yhtä kolmasosaa kaikista maista, viljelymaista. Eli tämä ei ole mikään pikkujuttu ja tämä on myös poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys. Kiitoksia. Kiitos Herbert. No, tämä ehdotus tulee tietysti kuulumaan YMPn muutospakettiin, joka ensi kerralla on tulossa Cholosilta komission jäseneltä. Joten meidän täytyy täytyy katsoa omaa asemamme tämän paketin puitteissa. Ja meidän täytyy tietysti ottaa huomioon se, mistä parlamentti laajalla enemmistöllä muistaakseni äänesti sinun esittelemäsi mietinnön osalta. Jeegle seuraavaksi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und da kann ich Kiitos puheenjohtaja, olen ihan samaa mieltä. Täytyy huolehtia ja huomioida se, mitä parlamentti on päättänyt. Ja on huomioitava se, mitä kollega Dorfman tässä esitti. Hän on tehnyt hyvän mietinnön, eikä ainoastaan hänestä tunnu siltä, että, että tässä nyt tuntuu siltä, että meitä pidetään pilkkana ihan legitiimiä vaatia, että me haluamme tietää, mitä komissio tekee. Ja eihän se oikeastaan ole mitään vielä tehnytkään. Ja kun näin on, niin odotan, että kollega Dorfman ja Varjo esittelijät otetaan paremmin mukaan tähän työhön ja että me näemme edistysaskelia. Ei voi olla niin, että on jäsenvaltioita, jossa täytyy purkaa kaikki. Mehän puhumme nimenomaan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sitä tullaan vielä käymään tiukkaa kädenvääntöä. Ja tämä on silloin tällainen asia, joka oikeastaan oli hyvä. Ja nyt sitten, jos, jos tämä asia on vielä tällainen suuri kritiikin kohde, niin tästä tulee ongelma. Ja sen vuoksi kollega Dorfmanin kanssa yhdessä meillä on selkeät odotukset komission suuntaan. Grazie, Elisabeth. Kiitos, Elisabeth. Seuraavaksi Jaar herr präsident! Kiitos Tästä on käyty pitkä keskustelu, ihan kuten komissio oikein kuvaili vuodesta 2003 lähtien. Ja nykyinen parlamentti joutuu tätä käsittelemään ja haluaisin painottaa vielä sitä, mitä kollega Dorfman ja jeggle ovat sanoneet. Meillä parlamenttina me olemme valmistelleet tätä asiaa. Kollega Dorfman on tehnyt tästä mietinnön, joka sitten suurella enemmistöllä hyväksyttiin ja minusta siinä oli tarpeeksi kompromissia jo ajatellen esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen vaatimuksia ja niiden käytäntöön tuomista. Ja minua raivostuttaa yhdessä kollegoitteni kanssa se, että tämä Dorfmanin mietinnön pääidea, sitä ei kuule, siitä ei kuule minkäännäköisiä heijastuksia komissiolta. Ja sen lisäksi olemme sanoneet, että suurena luottamusta luovana toimenpiteenä, jota oikeastaan on pyydettykin, eh, että eh, tämä mietintö otettaisiin eh, erilleen YMPstä ja että se käsiteltäisiin etukäteen. Ja me käsittelimme tätä asiaa rauhassa erillään YMPstä. Ja nyt on sitten suuri riski, että tässä valtavassa YMPssä tämä on vain yksi pieni sivuseikka – ja silloin on hyvin helppoa, että teemme myös virheitä. Tämä asia on kuitenkin hyvin konkreettinen ja tämä on hyvin käytännönläheinen asia. Ja minä olen ylpeä siitä, että minä olen äh, poliitikko, joka on erikoistunut tiettyyn asiaan. Joten jos, jos tässä nyt tehdään tällaista, niin silloinhan meitä, meidän niskamme kaadetaan sitten nämä syyt ja viat. Ei tämä nyt toimi tällä tavalla, tämä ei onnistu näin. Meidän me tulemme toimimaan hyvin, hyvin tehokkaasti äh, näiden alueiden äh, parissa. Ja me emme halua, että se on vain jokin tällainen muut esille tulevat asiat, vaan meidän täytyy katsoa, miten nämä epäsuotuisat alueet määritellään. Ja kaikki, täytyy myös muistaa, että monet epäsuotuisat alueet ovat nimenomaan maatalouden kannalta ongelmallisia. Kollega Dorfman on tehnyt paljon hyviä ehdotuksia mietinnössään ja minä odotan, että nämä ehdotukset otetaan rakentavasti mukaan eikä vain jätetä olankohautuksella tuohon. Se on mielestäni raivostuttavaa ja olen iloinen tästä keskustelumahdollisuudesta, mutta meidän parlamenttina pitäisi nyt pitää kiinni niistä toimivaltuuksista, joita meillä on. E, e, lo faremo sicuramente, onorevole Jär. No näin tulemme toimimaan. Des seuraavaksi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte alle... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan äh, allekirjoittaa aivan sama, mikä tässä äsken tuli esille, ja haluaisin tukea näitä edeltäjien näkemyksiä. Meillä on äh, suurella enemmistöllä tämä, nämä ehdotukset äh, tehty ryhmien kesken ja olemme antaneet ne komissiolle tiedoksi. Tässä nyt kuitenkin ollaan kävelemässä Lissabonin sopimuksen yli. Me olemme lähettäneet näitä tiedoksi komissiolle ja komissionhan pitää tuntea, mitä Lissabonin sopimuksessa on. Me voimme päättää Lissabonin mukaan e, neuvoston kanssa yhdessä komissio voi tehdä ehdotuksia oman mielensä mukaan, mutta kuitenkin me parlamenttina, me olemme neuvosten kanssa yhdessä se, joka päättää. Komissio ei ole LFA-tukien uudistamista käsitellyt ajoissa. Ja nämä päätökset, jotka LFA-alueesta tehdään – niin nämä liittyvät YMPn suurempaan reformiin. Nyt meidän täytyy seurata sitä, että saamme parhaan mahdollisen tuen. Meillä on biofysikaalisia tekijöitä, indikaattoreita, mutta ne eivät riitä yksinään määrittelemään luonnonhaitta-alueita. Miten nämä biofysikaaliset kriteerit sitten uudist, kalastukseen vaikuttavat. Minun ryhmäni puolesta voin sanoa, että me emme hyväksy tätä asiatapaa, millä komissio meidän kanssamme toimii. Grazie Albert. Adesso Mart... Kiitos seuraavaksi Martin Häusling, sitten Nicholson. Ja meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde jetzt nicht... Kiitos. No, en nyt lähde tässä sen enempää kommentoimaan tätä EPPn ammattipolitiikkaa, mutta oli mikä oli, meillä on tehtävänä äh, yhdentää äh, asioita ja ne asiat, mistä nyt on puhuttu, ja sitä, että ovatko nämä kriteerit riittävät vai pitäisikö myös sosiotaloudellisilla näkökulmilla olla oma asemansa. Se oli yksi näistä ydinkysymyksistä. Ja minusta on, tämä on hankalaa. Olen samaa mieltä siitä, että tämä nyt rinnakkain hoidettaisiin tai toimenpantaisiin YMPn kanssa. Ja sen lisäksi ei tässä nyt ole kysymys mistään helposta tehtävästä ja nyt on kysymys siitä, mitä me haluamme ja millä tavalla me voisimme rajoittaa epäsuotuisia alueita. Alueilla, epäsuotuisilla alueilla on suuria ongelmia ja tämä saattaa johtaa vielä suurempiin ongelmiin. Se, mikä minua ehkä eniten tässä nyt äh, ärsyttää, on se, että äh, sitten että minulla ei tässä oikeastaan ole mitään sanomista. Ja sitten kun tästä on tehty päätös, niin sitten meille esitetään kysymyksiä tästä jälkeenpäin ja parlamentaarikkona me joudumme sanomaan, että niin no anteeksi, en, ei, ei, eipä tässä nyt paljon tehtävää ollut. Näin oli jo viimeksikin ja tämä suututti minua silloinkin. Voin ottaa konkreettisesti kantaa tähän vasta siinä vaiheessa, kun tiedän, mitä nämä asiat konkreettisesti merkitsevät näillä alueilla. Eli nyt on kysymys siitä, millä tavalla jatkoprosessi muotoillaan, mikä on parlamentin osuus, ja se, millä tavalla me tulemme toimimaan, mikä on aikataulu ja taataanko meille, että meidät otetaan mukaan tähän prosessiin, niin että, että voimme ottaa siihen kantaa. Grazie Martin. Jim. Kiitos. Seuraavaksi Nicholson. Uh, thank you very much, Chair. Um, I, I have to... con. Kiitos. Minä olen hyvin paljon samoilla linjoilla kuin muutkin puhujat tässä aamulla. Minun mielestäni tämä ei ole eri, mikään hyvä ehdotus ja sillä, täytyy, sillä on paljon haitallisia vaikutuksia niille alueille, mistä minä, joilta minä olen peräisin. Tässä kysyttiin, että kuka tekee mitäkin ja vastausta siihen ei ole. Meidän täytyy vain eh, ymmärtää, missä tilanteessa me mennä, menemme. On aivan väärin, että tämä muutos tehdään siinä vaiheessa, kun YMPtä ollaan muutenkin muuttamassa. Tässä eh, on kysymys eh, tietenkin siitä, että ainoa mitä me voimme tehdä on, että pitäisi katsoa maaseudun kehittämistä ehkä meidän pitäisi katsoa sitä erityisellä tavalla. Meidän täytyy olla hyvin huolellisia, koska mehän puhumme nyt sellaisista alueista, joihin kohdistuu luonnon haittoja ja, ja josta elefaa tuen piiristä pois. Pitää katsoa, miten ihmiset voivat siellä elää. Jos ihmiset eivät voi maaseudulla elää, niin, niin en ole ehkä seurannut tätä asiaa kovin tarkkaan, mutta vaikuttaa nyt tämän aamun perusteella siltä, että minä en voi tätä tukea. Herra Dortman ja me voimme tukea kuitenkin Täällä on kosteikoalueet, maaperä ja monenlaiset muut alueet, jotka ovat saaneet LFA-tukea ja sitten kun nyt mietitään näitä muutoksia, niin minun vaalipiirini näkemykset täytyy ottaa huomioon. Grazie Jim, onorevole Kostinger. Kiitos seuraavaksi Köstinger. Kiitos puheenjohtaja voin hyvin pitkälti olla samalla linjalla edellisten puheen kanssa. Minusta on todella vastuutonta se, miten komissio on tässä nyt käsitellyt parlamentin päätöstä. Ja ehkä liittyen siihen, mitä Hoisling sanoi, hän pitää yhtenäistämistä hyvänä. Se, mikä Euroopalle on tärkeää maanviljelyssä, on moninaisuus ja siitä täytyy pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Ja kun katsoo sellaisia yrityksiä, maaseudulla, joihin rakennemuutokset ovat, joihin rakennemuutokset ovat vaikuttaneet, niin ne ovat usein todella hukassa. Meidän täytyy edelleen toimia niin, että nämä yritykset voivat selvitä, mutta näillä toimin tästä menetetään suuri osa. Ehkä vielä näistä biofyysisistä kriteereistä ja simulaatioista. Jos muistelemme tässä nyt sitä, kuinka paljon jäsenvaltioissa on tehty näiden simulaatioiden hyväksi, niin äh, siksi onkin ehkä syytä kysyä, miksi meillä ei ole asiakirjoja näihin liittyen. Nikolskin puhui tästä ja hieman sanoi, mihin suuntaan tässä nyt ollaan menossa ja mitkä näiden biofysikaalisten kriteereiden vaikutus tulee olemaan. Ja uskon, että olemme tässä nyt aika hälytystilassa ja odotan tässä samaa merkkiä myös komissiosta. Eli tässä ei ole kyse pelkästään maaseutualan yrityksistä, vaan myös parlamentin, Euroopan parlamentin uskottavuudesta. Me emme voi millään selittää viljelijöillemme ja valitsijoillemme tällaisia toimia. Grazie, onorevole. Kiitos. Seuraavaksi Dantan. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn siihen, mitä täällä on sanottu ja minä pyytäisin komissiolta, että e, se ajattelisi pitemmälle ja antaisi meille vastauksia ainakin e, näistä ehdotuksista. Näitä ehdotuksia ei ole otettu huomioon, mitä me olemme tehneet, ja niitä ei ole mitenkään otettu, otettu mukaan. Haluaisin Eh, sanoa, että biofysikaaliset kriteerit, joita nyt on ehdotettu, ne eivät mitenkään ota eh, äärialueita huomioon ja meren takaisia alueita, koska siellä on sellaista maaperää, jota ei ole ollenkaan täällä Manner-Euroopassa eh, olemassakaan. Mitä tulee trilogiin, niin me voimme havaita, että eräissä asioissa voitaisiin edetä neuvoston pitäisi olla yksimielinen ja parlamentin pitäisi puhua yhdellä äänellä. Ja tähän tarvitaan siis yksimielisyys, jotta voimme kieltäytyä näistä komission ehdotuksista. Grazie Michel. Kiitos Michel. Rodust seuraavaksi. A te la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte sehr deutlich machen, ich bin... Niin, haluan tehdä selväksi, että pyydän tässä nyt anteeksi, mutta haluan tehdä hyvin selväksi, että tuen herra Dorfmanin lähtökohtaa ja oman ryhmäni kannalta voin sanoa, että olemme hyvin tyytymättömiä siihen, mitä me tähän mennessä olemme saaneet tietää. Kun kollega Dorfman kirjoitti mietintönsä, silloin minä myös selvitin, mitenkä, minkälainen tilanne on minun alueellani. Ja silloin minulle näytettiin, todettiin, että, että tämä maatyyppi on, on erityisen äh, epäsuotuisa ja tämä oli sitten hankala tilanne maanviljelijöille. Miten, enkä minä nyt oikein ymmärrä, millä tavalla minä voin lähteä etukäteen tekemään päätöksiä asioista, joista en tiedä vielä niiden vaikutuksia. Sen vuoksi meidän pitää saada selkeä selvitys, niin että voimme ulospäin myös kertoa asioista. Aina kun olen alueella, niin minä, minut aina kysytään, että mikä tilanne on epäsuotuisille alueille, ja minä joudun aina sanomaan, että en tiedä, en, en, en ymmärrä. Ja minä ymmärrän, että se on erittäin epätyydyttävää asiaa koskeville, mutta myös minulle. Bene, il dibattito si è concluso, cari colleghi. E mi pare di poter... No niin, nyt voimme päättää keskustelun tähän. Näyttää, että olemme hyvin samoilla linjoilla. Olemme jälleen tavanomaisessa tilanteessa. Eilen illalla, ja käännyn tässä nyt eilen Cholosin kanssa illallistaneiden koordinaattoreiden puoleen, meillä oli siis mahdollisuus käsitellä tätä ja jälleen tuli ilmi, että komissio ei aio kunnioittaa parlamentin näkemystä. Ja sanomme suoraan, että tämä johtaa siihen, että mitä lainsäädäntötekstejä ei tulla hyväksymään, koska me kyllä pidämme parlamentin oikeuksista kiinni ja omasta roolistamme kiinni, jonka perussopimukset meille antavat. Joten todella kehotan nyt, että kun teemme töitä tässä valiokunnassa ja varsinkin kun saadaan aikaan laajoja enemmistöjä kuukausien työn jälkeen, niin ne pitää ottaa huomioon. Tässä on nyt vaara siitä, että syntyy toimielimellinen ongelma eikä lainsäädäntötekstejä saada hyväksyä. Kiitoksia pääjohtajalle ja nyt voimme siirtyä viimeisen esityslistan kohtaan, joka on Wojciechowski. Se on siis Wojciechowskin hoidettavissa esittelijöiden nimittäminen. Hoidetaanko tämä nyt vai lykätäänkö? Przewodniczący, wyjazd na Wyspy Kanaryjskie był bardzo interesujący. Myślę, że cała delegacja, która tam... Matka Kanarian saarille oli hyvin mielenkiintoinen ja jokainen, joka osallistui, ymmärsi sen, miten tärkeä maatalousalue Kanarian saaret Euroopassa on. Saaret tunnetaan ennen kaikkea matkailusta, mutta Kanarian saaret ovat kuitenkin myös maatalousalue. Ja on ehkäpä, se on vielä tärkeämpi maatalouden kannalta kuin matkailun kannalta. Sillä on omanlaatuiset ongelmansa. Me kuulimme, miten hankalaa on toimia maatalous sektorilla näin kaukaisella alueella sen vuoksi, että siihen liittyy paljon kustannuksia, jotka johtuvat nimenomaan alueen eristäytyneisyydestä. Ja että lähtökohta on epätasa-arvoinen, varsinkin banaanisektorilla. Kaikki niiden kilpailua tulee kolmansien maiden taholta. Isännät olivat hyvin vieraanvaraisia, mutta me kävimme hyvin hyviä keskusteluita paikallisen hallituksen kanssa. Ja palasimme takaisin tänne tietäen nyt huomattavasti paremmin, minkälaisia ongelmia tällaisilla kaukaisilla alueilla, kuten Kanarian saarella on. Me olemme kiittäneet isäntiämme jo kirjallisestikin, mutta tämä, tämä oli todella hieno matka ja haluaisin kiittää kollega Matoa, joka äh, oli hyvä matkan johtaja. Kaiken kaikkiaan mielestäni oli hyvä ajatus käydä Kanarian saarilla. Ja nyt todellakin me tiedämme huomattavasti enemmän tästäkin alueesta. Grazie vicepresidente Vacevoski. Eh, una, eh, import... Kiitoksia. Nyt on vielä tärkeä ilmoitus, eli komission aikatauluehdotus on nyt aikaistettu ensi viikon 12. päivälle kello 11, jotta maaseutu maatalousvaliokunta voi käydä keskustelua normaalin tapaan ja mitään komissaarin lehdistötilaisuutta ei ole ennen kuin olemme täällä keskustelleet näistä ehdotuksista. Tämä on mielestäni viisas päätös, koska näin asia esitellään ensin parlamentissa ja sitten lehdistölle, eikä toisinpäin. Ja nyt vielä lopuksi Muistuttaisin jostakin eilen koordinaattorin tekemistä esittelijöiden nimittämisestä. Näin siis eilen tehtiin. Ja loppuun totean vielä, että 12. lokakuuta meillä on siis edessä äärimmäisen tärkeä päivä, jolloin saamme tutustua komission tekemiin ehdotuksiin. Kiitos kaikille ja istunto päättyy tähän.